Um, Minun täytyy aloittaa, sillä emme voi jäädä aikataulusta liikaa jälkeen. Jotta voimme sitten käsitellä myöskin tähän tiekarttaan tai rakennuspiirustuksiin liittyvää konferenssia. Nyt aivan aluksi toivottaisin teille tervetulleeksi valiokunnan kokoukseen. Hyväksymmekö esityslistan? Ilmeisesti kukaan ei vastusta sitä. Sitten 11. huhtikuuta kokoukseen pöytäkirjan hyväksyminen. Kellään ei ole huomautuksia. Puheenjohtajan ilmoitukset pöytäkirjaa varten voisin kertoa, että yleinen menettelytapa tässä valiokunnassa on se, että esityslista luonnoksista ei lähetetä virallista uutta versiota, mutta haluaisin kertoa, että tämän päivän esityslistaan on tehty monia tärkeitä muutoksia. Sen vuoksi nyt muutin menettelytapaa. Kaikkein tärkein muutos esityslista luonnoksen nähden on se, että päätöslauselma luonnoksen hyväksyminen emoa koskien on lykätty ja tämän seurauksena komission jäsen Barnien kanssa suunniteltu keskustelu lykätään 27. päivä toukokuuta asti ja, ja Gunnar Högmarkin luottoluokituslaitoksia koskettavan mietinnön käsittely otetaan mukaan nyt. Esityslista poikkeaa siitä esityslistaluonnoksesta, joka on jaettu eilen jäsenille. Me olemme varmastikin kaikki vielä hukassa, mutta jos meitä nyt seurataan webstreamin kautta, saatte tietää, mistä on kyse. Haluaisin nyt toivottaa Eurostatilta pääjohtaja Walter Radermacherin kanssa. Tervetulleeksi meillä on hiukan vaikea aika taulu. Monet tähän tilasto tilastotieteelliseen asiaan kiinnostuneet ihmiset ovat nyt paikalla. Kaikki muut jäsenet eivät, mutta täällä ovat kaikki asiasta kiinnostuneet. Hyvin paljon Kiitoksia siitä, että pääsitte paikalle. Varmasti kiva, me käydä hyvin mielenkiintoista keskustelua puheenvuoron jälkeen. Olkaa hyvä. Ähm. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset tästä kutsusta. Hyvät äh, jäsenet, juuri vuosi sitten saavuin tänne ensimmäistä kertaa keskustelemaan Euroopan tilastojen asemasta ja tilasta. Ja nyt minä haluaisin, että Tästä voitaisiin tehdä säännöllinen tapaaminen. Voisimme puhua avoimuudesta ja luotettavuudesta, joita tämä tärkeä ala varmasti tarvitsee. Olen aika tyytyväinen viime vuonna saatu, aikaan saatuun edistykseen Euroopan tilastojärjestelmä e, Eurostatin johdosta, johdossa on osoittanut hyödyllisyytensä tässä hankalassa e, tilanteessa. Ja me tarvitsemme luotettavia tilastotietoja useille unionipolitiikoille ja myös kansallisella tasolla. Minä haluaisin huomauttaa eh, tässä aluksi eh, näistä julkaisuista, joita Eurostat eh, on huhtikuun alusta lähtien julkistanut, ja te voitte näissä kuvissa nyt nähdä, kuinka monta lehdistötiedotetta me olemme julkaisseet huhtikuusta lähtien, ja voitte myös nähdä nämä kolme esimerkkiä euroalueen inflaatiosta, työttömyysluvuista ja myös sitten valtion velasta ja siitä. Siinä on sitten tuo, myös tuo esite uusimmista tilastotiedoista viimeiseltä vuosineljännekseltä ja haluan tämän, tätä tietoa teille välittää säännöllisesti Tämä on, tämän tiedon kautta voitte aina pysyä ajan tasalla ja voitte tätä tietoa sitten tietysti saada verkon kautta puhelimiinne. Tässä näette, miten olennaista tilastotiedot, olennaisia tilastotiedot ovat politiikan teossa ja politiikan, kesku, politiikan keskusteluissa. Jos meillä ei ole luotettavia tilastotietoja, niin monella politiikan alalla olisi demokraattinen legitimiteetti ja tehokkuus ja julkinen hyväksyntä kadoksissa. Tämä Euroopan tilastojärjestelmä ottaa nämä kvantitatiiviset tavoitteet ja tilastot myös unionin 2020-strategian keskiöön. Me olemme tehneet aika tiukkoja oikeudellisia päätöksiä lisätäksemme itsenäisyyttä ja tehokkuutta tilastojärjestelmässä. Me, me vaadimme tehokkaita valvontavälineitä ja standardeja, jotka tarjoavat luotettavia, itsenäisiä ja tarkkoja tietoja julkisesta talouden tilasta. Me olemme sitoutuneet uudistamaan tätä tietojen tuottojärjestelmää Eurostatissa. Ja me haluamme ta- tuottaa ja laajentaa tätä tilastotietojen tuottamista meillä on monia uusia innovaatioita, joiden kautta voimme eh, myös keskittyä ilmastonmuutokseen, ympäristökysymyksiin, alueelliseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja myös kansalaisten hyvinvointiin. Me kuitenkin tarvitsemme tähän jatkuvaa tukea ja poliittista eh, luottamusta ja tukea. Ja minä voin tietysti havaita, että aletaan olemaan vähän, olla vähän eh, kyllästyneitä jatkuviin uudistuksiin, joita on tilastojärjestelmässä käynnissä vähin, suhteellisen vähin varoin. Meidän täytyy viedä näitä uudistuksia oikeaan suuntaan tehokkaasti. Tietysti olemme avoimia miettimään tämän tilastojärjestelmän tulevaisuutta kaikki mahdollisin tavoin, ja tähän tulevaisuuteen kiinnitän huomiota puheeni lopussa. Hyvät jäsenet, haluaisin kertoa teille siitä, että me olemme ottaneet tällaisen uuden ennaltaehkäisevän järjestelmän lähestymistavan käyttöön unionin julkisen talouden tilastoissa. Ja tässä, tästä on tässä myös me joka, jokainen vuosi neljännes julkaisemme tilot, tila, tilanteen hallitusten velasta ja, ja yli, alijäämästä koko euroalueen inflaatioluvuista myös, ja siitähän oli tuo uusin lehdistötiedote ja siinä puhutaan myös energiahintojen vaikutuksesta yleisinflaatiotasoon ylipäätään. Me teemme yhteistyötä Kreikan tilastoviraston kanssa vaikeuksista huolimatta tehokkaasti. Me olemme myös edistymässä siinä, että Kreikan tilastovirasto Elstatin havaitut väärinkäytökset ja sen toimintaa saataisiin parantamaan. Me, meidän notifikaatiojärjestelmämme on puuttunut näihin Kreikan äh, velka- ja alijäämä lukuihin kuusi kertaa 2010 vuoden syksystä lähtien. Komissio on hyväksynyt uuden päätöksen Eurostatista 17. syyskuuta viime vuonna ja myös Barroson äh, allekirjoittama tämä on, ja Semeta on myös hyväksynyt tämän marraskuussa 2011, ja tässä puhutaan ja korostetaan komission poliittista johtoasemaa uudistusten edistämiseen perustamissopimusten pohjalta. Ja tässä on kyseessä delegoidut säädökset tilastotiedoissa. Ja tuossa Sixpackissa me olemme noudattaneet teidän antamanne mandaattia kumppanuudessa, avoimuudessa ja yhteistyössä molempien lainsäädäntöelinten kanssa. Ja tässä on käytetty hyväksi kaikkia asiantuntijamuotoja ja kaikkia tietolähteitä, jotta voimme toimia kaikissa tilanteissa suhteellisuuden mukaisesti ja realistisesti. Olemme neuvotelleet tästä uudesta laske- kansallisesta laskentajärjestelmästä ESA 2010 ja se, siitä neuvottelut on saatu päätökseen ja lopullisessa kompromississa puhutaan selkeästä sitoumuksesta luoda ammattitaitoista ja järjestelmällistä kiintiö lasku, laskujärjestelmää. Ja tähän mukaan osallistuu parlamentti ja neuvosto ja tämä ESA 2010 lähtee tehokkaasti toimintaan 2014 syyskuussa. Tässä, tämä tarjoaa meille paremmin vertailtavaa hallitusten taloustietoa ja myös mukaan osallistuu tämä EPSAS, joka tarjoaa Euroopan tilinpidon standardista tietoa tuon Sixpackin mukaisesti. Ja tässä me teemme myös mittauksia ympäristön kestävyydestä ja elin tasosta, eli elämänlaadusta, ja me olemme erityisesti näihin ympäristötalouskysymyksiin kiinnittäneet huomiota vuodesta 2011, ja varmasti saatte tämän vuoden aikana selkeän loppuraportin juuri tästä ja, ja sen suhteesta bruttokansantuotteeseen, ja tästä päätettiin ESA 2010 asetuksen yhteydessä. Ja sitten korostaisin sitä, että Eurostat on tärkeä viite lähde kansallisen ja kansainvälisen tason tutkijoille ja käyttäjille politiikassa, tiedotusvälineissä ja, ja tutkimuspuolessa. Me, me olemme aloittaneet tämän tilastolainsäädännön uudistamisen jo vuonna 2009 asetuksella 223. Komission mielestä täytyy kehittää itsenäisyyttä, koordinointia ja, ja äh, hallinnollisten lähteiden pääsyä tähän tietoon. Ja me olemme myös ähm, äh, halunneet äh, jokaisen jäsenvaltion allekirjoittavan tilastotietojen luottamussitoumuksen kansallisella tasolla. Meidän ehdotuksemme ovat kuitenkin saaneet vastutus, vastustustakin neuvostossakin. Toimielinten väliset neuvottelut ovat alkaneet ja ne varmasti niitä käydään sitten tulevina viikoina. Me, minä haluaisin korostaa sitä, että tällainen lopullinen kompromissiratkaisu on tarpeellista Euroopan ja kans, tasolla ja kansallisella tasolla. Muuten me estämme ö, Euroopan tilastojärjestelmän hyvän käytön, estämme sen vastuun toteutumisen ja emmekä myöskään saa laatua taattua. Uskon teidän vahvaan tukeenne, niin kuin aikaisemmissakin uudistuksissa olemme voineet luottaa ja varmasti saamme kunnianhimoisen ja myös realistisen ehdotuksen aikaiseksi. Meidän täytyy myös osallistua tähän Euroopan tilasto ohjelman kehittämiseen 2013-2017 ja nämä nämä äh, monivuotisen rahoituskehys 2014-2020 äh, neuvottelut äh, saadaan päätökseen. Eurostat valmistelee juuri komission ehdotusta makrotaloudellisten epätasapainoisuuksien prosessista. Ja Eurostat käyttää näitä tietoja indikaattoreina politiikkaan, politiikkaan ja hallintoon ja tarjoaa myös tällaista laadukasta valvontaa ja vertailua se on, ja näitä kaikkia täytyy tietysti testata, niiden täytyy vastata käyttäjien koviin vaatimuksiin. Ja tämä päätös todennäköisesti hyväksytään, tämä ehdotus todennäköisesti hyväksytään komissiossa toukokuussa, ja me odotamme yhteistyötä Ekonin kanssa saadaksemme tietää, mitä mieltä te olette tästä valvontamenettelystä, ja odotamme tukea tähän lainsäädäntöprosessiin. Me kehittelemme myös EPSAS varsin pitkän aikavälin tulevaisuutta ja ehdotamme tällaista uutta ympäristöön liittyvää talouslaskelmaa. Ja me tahdomme myös lailliset takuut kans- väestön laskutilastoihin, jotta niitä voidaan selkeästi vertailla ja jotta ne ovat, ovat laadukkaita ja palvelevat sitten toimielinten tarkoituksia ja taloudellista keskustelua esimerkiksi julkisten kustannusten jakamisessa, kohesiopolitiikassa ja julkisissa investoinneissa. Me tarvitsemme näitä oikeudellisia uudistuksia. Meidän täytyy modernisoida järjestelmäämme tilasto Euroopan tilastojärjestelmässä. Ja me olemme eh, eh, puhuneet tässä tiedonannossamme The Production Method of EU Statistics, ja tämä on vuodelta 2009. Tämä ei ole suinkaan ole helppo tehtävä, sillä eh, kyse on noin 350 säännöstä, joita täytyy käydä uudelleen läpi ja saada uuteen rakenteeseen, ja täytyy näin taata kansallisille tilastoviranomaisille mahdollisuus käyttää laajaa tilastotietopohjaa ja välttää päällekkäisyyksiä ja luoda synergioita ja joustavuutta riittävästi. Me olemme havainneet kansallisella tasolla vastahankaisuutta tietojen, tietolähteiden jakamisessa ja myös luottamuksellisuussäännöistä päättämisessä. Jäsenvaltiot jäsenvaltiot myöskään eivät ole kovin innostuneita näistä delegoiduista säädöksistä, jotka artiklan 290 pohjalta perustamissopimuksista voitaisiin hyväksyä tähän tähän. Olen varma kuitenkin, että jos tämä meidän visiomme hyväksytään ja sitä voidaan käyttää, niin me voimme paremmin, niin kaikki eh, tilastojärjestelmän toimijat ja tekijät voivat käyttää paremmin näitä vähiä tietoja. Näin toivon, että näitä uudistuksia saataisiin aikaan vastataksemme uusiin edessä oleviin haasteisiin. Tämä uusi Euroopan tilastojärjestelmän malli vaatii laajoja uudistuksia ja tässä ovat seuraavat haasteet, erityisesti itsenäisyys, vahvuus ja tehokkuus. Me nimenomaan pyrimme nykyisten perustamissopimusten pohjalta toimimaan tietenkin ja siksi ehdottaisinkin, että tutustuisitte tähän todelliseen Euroopan tilastojärjestelmään eh, toimielinten institutionaalisena vastauksena. Tämä keskustelu on oikein hyödyllistä, kun se nyt liittyy muun muassa näihin mahdollisiin perustamissopimusten muutoksiin me, te tiedätte, että tämä, tämä talous- ja rahaunioni ja uusi taloudellinen hallinto ja politiikan teko tarvitsee, ja uskallan sanoa, että kiireellisestikin luotettavia ja laadukka, korkea, hyvin laadukkaita virallisia tilastotietoja. Ja ja, ja nä, nä, näiden tilastotietojen täytyy olla selkeästi ankur, ankuroituneita tähän aitoon e, talous- ja rahaunioniin. Kiitokset tästä marraskuun 2012 e, lausunnosta, mietinnöstä, jonka annoitte Euroopan neuvostolle Euroopan tilastotiedoista tärkeän viestin, ja priori, viestin välittäjänä ja prioriteettien asut, asettajana. Meidän täytyy puhua näistä selkeistä pilareista metodeista talous- ja rahaunionille, jotka ovat selkeä tilastotieteellinen tieto, infrastruktuuri budjettiunionin ja taloudellisen unionin toimimiselle, jotka ovat avaimia avoimuuteen ja luotettavuuteen. Parlamentti osallistuu tähän työhön ja, ja me kuuntelemme hyvin tarkkakorvaisesti teidän näkemyksiänne ja ohjeitanne ja autatte meitä kehittämään tätä tärkeää agendaa. Jo tämä, tämä hankkeemme ansaitsee valoisan tulevaisuuden. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, tahtoisin vielä tähän lopuksi huomauttaa, että tämä uudistusagenda on aivan oikeanlaatuinen ja siinä, siinä päädytään konkreettisiin ja arvokkaisiin lopputuloksiin. Ja menneisyydestä voidaan uskoa, voidaan oppia se, että, että selkeät tieto, tiedot ja todisteet ovat per, aina olleet perustana hyvälle hallinnolle eh, myös viime vuosisadoilla. Ja nyt eh, eurooppalainen projekti on päässyt uuteen vaiheeseen. Historian kautta me olemme saaneet oppia, että virallisia tilastotietoja täytyy käyttää synkronisoidusti tässä kehityksessä. Euroopan integraatio on tullut risteysvaiheeseensa ja siinä tarvitaan luotettavaa tilastojärjestelmää. Tämä ei ole mikään, tämä status quo ei ole, ei ole mikään vaihtoehto. Me, me tarvitsemme uusia mahdollisuuksia ja me tarvitsemme uutta uutta joustavuutta tietojen käytössä ja tämä johtaa meidät uudistamiseen ja minä näen sen tärkeimpänä missiona tehtävänä Eurostatille seuraavina vuosina. Teidän tukenne ja kiinnostuksenne auttaa meitä saamaan tämän ohjelman todeksi ja voimme vastata näin ollen käyttäjien ja teidän kaikkien odotuksiin tilastotiedoissa Euroopassa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Kuten mainitsinkin, täällä jäsenet ovat hyvin innokkaita varmistamaan sen, että Eurostatilla on riittävä toimivalta ja riittävä purentavoima. Olemme kokeneet jo sen, mitä tapahtuu, kun tilastoja ei eurooppalaisella tasolla pidetä tai kerätä tarpeeksi vahvasti Minulla ei ole nyt puhujalistaa, joten jos haluatte esittää kysymyksiä, näyttäkää merkki. Ehkä Jim, aloitamme teistä. Jem on tällä hetkellä neuvottelutiimissä minun kanssani tilasto puitekysymyksessä. Hän edustaa Eskassa parlamenttia myöskin. Tilanne on hyvin arkaluontoinen minä olin puheenjohtaja sitten Edward Edwardista tuli ministeri, joten pohdimme, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, mutta olkaa hyvä. Merci Sharon. Ähm. Kiitoksia Sharon. Ja huomenta, herra pääjohtaja. Kiitoksia tästä alustuksesta. Me olemme samaa mieltä monista tavoitteista, jotka ovat federalistisia. Sittenhän mainitsitte esimerkiksi integroidun eurooppalaisen tilastojärjestelmän, jotta voitaisiin makrotaloutta hoitaa paremmin. Ja teillä oli monia samankaltaisia näkemyksiä kuin eilisessä, eilisessä kolmikantaneuvotteluissa. Eli toivottavasti tuloksiin päästään nopeasti. Sitten näistä indikaattoreista, jotka otitte esille. Tietyt niistä ovat erityisen tärkeitä makrotalouden hallinnolle, ja tarkoitan nyt budjetin indikaattoreita tietenkin. Ja nyt on voitu havaita, että tärkein asia näissä indikaattoreissa on tämänhetkinen budjettialijäämä. Sitä tällä hetkellä neuvotellaan komission ja jäsenvaltioiden välillä ohjausjakson yhteydessä. Ja komissio on päättänyt pidentää aikataulua, mitä tulee alijäämän supistamiseen. Tämä johtuu varmaan siitä, että monille hallitusten ja valtioiden päämiehille tällä hetkellä tärkeintä on kiinnittää huomiota siihen, että vähennetään rakenteellista alijäämää, kuin se, että kiinnitettäisiin huomiota kuranttiin alijäämään. Ja ymmärrämme kyllä valtioiden huolenaiheet, eli se, että stabilisaattoreita käytetään automaattisesti taantuman aikana. Viimeksi kun kävitte täällä, esitin teille kysymyksen liittyen näihin rakenteellisiin alijäämiin ja olin yllättynyt, kun sanoitte, että Eurostatilla ei ole tietoja rakenteellisista alijäämistä. Valtaosa jäsenvaltioista tällä hetkellä on tehnyt budjettisopimuksia, jossa kaiken tärkein indikaattori on juuri rakenteellinen alijäämä. Ja kysyisin, onko mahdollista miettiä ja keskustella siitä, kuinka tärkeää on tämä rakenteellinen alijäämä kun luotsataan makrotaloudellista hallinnointia Euroopassa. Ja jos tällainen keskustelu alkaa, niin sitten pitäisi keskustella myöskin näiden tilastoindikaattoreiden rakenteesta. Siitähän nyt ekonomistit puhuvat. Eli voidaanko pitkällä aikavälillä nähdä, millainen potentiaalinen kasvu käyrä voisi olla edessä, vai Onko rakenteellinen alijäämä indikaattori, joka sitten jo lyhyellä aikavälillä kehittyy, koska mahdollinen kasvu sitten toimii eri tavalla, jota pitää sitten käsitellä. Ja sitten vaikuttavatko suhdanteet näihin alijäämiin. No Eurostat on hiukan epäröivä tämän kiistanalaisen indikaattorin suhteen. Ja nyt kun keskustellaan näistä asioista, niin täytyy miettiä, voitaisinko miettiä muodollisesti ehkä aluksi näitä indikaattoreita, koska minusta tuntuu, että se tulee olemaan hyvin tärkeä aihe lähiaikoina. Esimerkiksi Ranskassa instituutioiden mukaan voi olla kaksi prosenttiyksikköä eroa riippuen laskentatavasta. Eli Eurostat ei voi olla myöskään tämän keskustelun ulkopuolella. Kiitos. Well, thank you very much for your... Paljon kiitoksia kysymyksestänne. Tämä johdattelee minut ajattelemaan ja pohtimaan eri tasoja tässä keskustelussa. Haluaisin palata taaksepäin tapaan, jolla muotoilitte tämän kysymyksen. Me tilastotieteilijät meidän tulisi osallistua keskusteluun, joka käsittelee indikaattoreja, kun tämä keskustelu on politiikasta tai tutkimuksesta kumpuavaa. Me tilastotieteilijät usein olemme hyvin ujoja sekaantumaan indikaattoreiden suunnitteluun. Me tuotamme vakaata tietoa ja meidän tulisi olla mukana keskustelussa, kun indikaattoreista puhutaan, mutta me emme ole indikaattoreiden arkkitehtejä. Haluaisin tästä palata siihen, mitä sanoin viime vuonna. Se, onko rakenteellinen alijäämä jotakin, josta voidaan olla poliittisessa keskustelussa samaa mieltä uutena indikaattorina, on erillinen kysymys. Se voidaanko tätä indikaattoria mitata luotettavasti on toinen kysymys. Ja minun vastuuni, vastuualani, käsittelee tätä toista kysymystä. Olen hiukan epäröivä yhäkin yhdistämään Eurostatia uusen, uuden indikaattorin suunnittelun sellaisen indikaattorin, jonka nimi olisi rakenteellinen alijäämä, sillä tähän liittyy hyvin paljon eri tekijöitä, joita on vaikea mitata, jotka liittyvät erilaisiin menettelytapoihin ja mallinnukseen, seikkoja, jotka eivät ole kovin suoraviivaisia tilastotieteilijöille. Mielestäni meidän tulisi laajentaa näkökulmaa sovellusalaa pikkuhiljaa niin, että kaikki eri rakennuspalikat lainsäädännöllisessä työssä ovat olemassa. Jos te tarkastelette tätä lehdistötiedotetta, havaitsette, että alijäämään liittyvät kysymykset ovat paljon laajempia ja koskettavat myöskin sellaisia aspekteja, joita ei pari-kolme vuotta sitten käsitelty. Eli näitä kaikkia asioita tulee käsitellä syvällisesti, jotta meillä olisi Maastrichtin liiallisen alijäämän suhteen hyvät lähtökohdat. Me haluamme tuottaa, Eurostat haluaa tuottaa luotettavaa tietoa, johon tämä keskustelu voi pohjautua. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana Werner halusi esittää kysymyksen. Vielen Dank. Kiitoksia, päiväjohtaja Raadimaher te vahvistitte jälleen, että tämän viranomaisen suhteen on nyt pystytty saamaan lisää toimivaltuuksia, ja nämä tiedot ovat tärkeitä. Ja ensimmäinen kysymykseni on, ovatko kaikki kansalliset viranomaiset valmiita tekemään tiivimpää yhteistyötä, vai onko sen suhteen vielä ongelmia? Ja toinen kysymys, te ystävällisesti olette toimittaneet meille näitä pieniä lehtisiä, jossa on perustietoja. Ja sitten kysyisin vertailtavuudesta erityisesti kahden asian suhteen. Eli tässä puhutaan näistä sosiaalisista siirroista, ja näiden tilastotietojen mukaan ne ovat 16,9 prosenttia. Ja haluaisin kysyä, miten tämä määritellään. Ja sitten ihmiset, jotka ovat köyhyysriskissä tai sosiaalisen syrjäytymisen riskissä 24,4 prosenttia. Eli mikä on tämä määritelmä? Ja sitten kolmas kysymys. Eli taloudelliset epätasapainot, jotka johtavat suuriin kiistoihin. Kuinka ajankohtaisia nämä tiedot ovat ja onko vuoden 2012 osalta muutoksia, mitä tulee näihin taloudellisiin epätasapainoihin Euroopan sisällä, kun ajatellaan koko EUta ja sitten erikseen euroaluetta. Okay. Well, uh, let, let me uh, reply firstly, uh, reply firstly to the... Uh... Paljon kiitoksia tästä kysymyksestä. Voisin vastata aluksi liittyen tähän tahtoon tehdä yhteistyötä jäsenmaiden kanssa. Kuten sanoin, 350 tilastoja koskevaa asetusta on olemassa, nämä säätelevät tahtoa tehdä yhteistyötä. Me emme puhu tässä järjestelmästä, joka oli vuonna 1990-luvulla olemassa. Tuolloinhan kansalliset tilastokeskukset vapaaehtoisesti tekivät yhteistyötä, mutta nyt meillä on olemassa oikeudelliset puitteet. Meillä on Eurostatilla toimivalta toimeenpanna näiden sitoumuksien täyttämistä ja näin me luonnollisesti teemme kaikkia tilastoja koskevia lainsäädännön osia, kaikkia tilastoja koskien. Tässä tietenkin kysymyksessä on se, kuinka pitkälle menemme lain tulkinnassa kuinka syvälle ja kuinka tarkasti laki käsittelee tilastotietojen tuottamista. Tässä kyseessä ei kuitenkaan perusperiaatteen mukaisesti ole kysymys tahdosta tehdä yhteistyötä. Kysymyksessä on olemassa oleva lainsäädäntö ja se, täyttävätkö jäsenmaat sen vaatimukset. Sitten liittyen tämän, tähän köyhyyden määritelmään, ja makroepätasapainon syntymiseen. Ensimmäinen määritelmä köyhyydelle voisin etsiä sen täältä. Kyseessä on se köyhyys, joka on olemassa tulonsiirtojen jälkeen. Tämä on siis se köyhyys, josta puhutaan kansallisissa tilastoissa. Me tiedämme, minkälaisia tulonsiirtoja on eri jäsenmaissa ja on tärkeää, että ne otetaan huomioon, sillä 27 jäsenmaassa on erilaisia sosiaalijärjestelmiä. Köyhyystaso voidaan siis luotettavasti laskea vasta sen jälkeen, kun nämä tulonsiirrot on otettu huomioon ja luvut kalibroitu. Sitten kysymys, jonka esitette. Tässähän tämä kohta onkin. Näette, että meillä on erilaisia indikaattoreita, jotka ovat ihmisiä, jotka ovat köyhyyden riskin alaisia tai yhteiskunnallisen syrjäytymisen ja sosiaalisten tulonsiirtojen jälkeen nämä 69 prosenttia tulisi ottaa huomioon, jos haluamme köyhyysriskiä eri jäsenmaissa vertailla. Tässä siis on tasoitettu eri sosiaalisten apujärjestelmien vaikutus. Sitten tämä toinen indikaattori. Anteeksi. Euroalueen makrotalouden epätasapainot. So we have, um... Niin. Me olemme julkaisseet ensimmäistä kertaa listan indikaattoreista, jotka liittyvät makrotalouden epätasapainon tulostaulukkoon rintarinnan tämän menettelyn aloittamisen kanssa. Ja tässä haluaisin palata asiaan ensi vuonna, kun olemme saaneet käyntiin seurantajärjestelmän koskien näitä epätasapainomenettelyjä, sillä nythän me olemme tämän jakson alussa aivan alussa. Ja tässä haluaisin myöskin viitata keskusteluun, jota neuvostossa käytiin ja neuvoston päätelmiin makrotalouden epätasapainosta ja tilanteesta eri jäsenmaissa. Äh, Sitten vielä tästä köyhyysriskistä yksi kysymys. Miten se on määritelty? Onko kyse jostain osuudesta? Siis kyse on nyt tästä määritelmästä. Jos sanotaan, että jos on yli 50 prosentin yläpuolella, niin se on hyvä, mutta sen alla on köyhä. Eli miten tämä määritelmä oikein toimii? Eli onko se suhteellinen vai onko se jotenkin muuten muotoiltu indikaattori? Eli sehän ei voi muuttua, jos kaikki koko ajan rikastuvat. Eli se on oikeastaan indikaattori, joka koskee vain tulojen jakautumista, Eli jos te nyt ette ehkä heti tiedä, niin ehkä voitte toimittaa sitten kirjallisesti vastauksen tähän kysymykseen. Se... No se on juuri niin kuin sanoitte. Se on suhteellinen mittaustapa koskien tulojen ja köyhyyden jakautumista yhteiskunnissa, joten sitä verrataan mediaaniin, joka on siis keskiarvo yleisistä kotitalouksien tuloista. Ja jos on tietyn kynnysarvon alapuolella verrattuna mediaaniin, eli oman yhteiskunnan kesketuloihin, niin silloin on köyhy, köyhyysriskissä. Dann ist meine Schlussfolgerung doch richtig. Sitten johtopäätökseni on, että tämä indikaattori koskee ainoastaan tulonjaon oikeudenmukaisuutta eikä niinkään varsinaista köyhyyttä. Well, um, you have said... Niin, niin, te puhuitte todellisesta köyhyydestä tai ehdottomasta köyhyydestä. Me emme mittaa absoluuttista köyhyyttä, vaan mittaamme standardia, josta on sovittu kansainvälisesti ja josta on sovittu myöskin EUn tasolla. Eli riski joutua köyhyyteen tietyssä tilanteessa, mutta kyse ei ole absoluuttisesta köyhyydestä, vaan suhteellisesta köyhyydestä kussakin yhteiskunnassa. Mielestäni tilastot osoittavat myös, että syrjäytyminen kulkee käsi kädessä suhteellisen köyhyyden kanssa. Vaikka ihminen olisi melko vauras melko vauraassa maassa, hän voi silti joutua vakavasti syrjäytyneeksi, jos tätä vaurautta vertaillaan johonkin paljon köyhempään maahan. Sen, olkaa hyvä. Um, first, uh... Niin, ensiksi kiitokset um, siitä, että tulitte ja keskustelemaan meidän kanssamme yksi aiemmin käydyistä tärkeimmistä keskusteluista oli tuo 2020 saatavilla oleva tieto. Jos meillä on pääindikaattoreista yhteisymmärrys parlamentissa ja neuvostossa, ja, niin neuvostot osallistui tähän, tämän tiedon välittämiseen ja sitoutui siihen. Ja jos katson nyt tätä, näitä verkkosivujanne, niin en lö, välttämättä löydä näitä päätietoja. Siellä puhutaan hiilidioksidista, köyhyydestä ja ka- viimeisimmät tiedot vuodelta 2010. Tämä on todellakin ongelma, jos te sitoudutte näiden lukujen välittämiseen ja sitten uusiutuvat energiavarat, hiilidioksidipäästöt ja köyhyysriski kuitenkin äh, laahaavat perässä vuodessa 2010. Onneksi saimme tämän esitteen kuitenkin, joka osoittaa selvää optimismia, koska äh, se on ajankohtainen. Ja, mutta sitten en välttämättä ymmärrä tässä tätä alaviitettä. Siinä puhutaan tiedoista, koska yhtäkkiä 2011 ja 2012 köyhyydestä ja hiilidioksidipäästöistä näyttävät täällä olevan, mutta alaviiteessä en nyt tiedä, ehkä kielitaitoni niin ei riitä. Tässä puhutaan tiedoista 2010-2011 sen sijaan, että 2011 ja 2012 tässä olisi esitettynä. Ja sama sitten 2009 ja 2010, 2011 ja 2012 sijaan. Eli minä haluaisin tietää miksi näistä avainindikaattoreista. Tietoja ei ole verkkosivuilla, ei se varmastikaan ole välttämättä nyt teidän instituutionne vika, mutta miksi ne tätä avaintietoa ei saada välitettyä ja mitä voitaisiin tehdä asian muuttamiseksi mahdollisimman pian. Ja tämä Eurostatin vuosikertomus eikö tätä, tästä, tätä verkkosivua voitaisi vähän helpottaa, eli yksinkertaisempia graafisia lukuja siitä, sinne kansalaisia palvelemaan, koska tämä teknisyys ei ole muuttunut verkkosivuilla. Eli milloin te oikein nyt todellakin ryhdytte toimiin, jotta tämä tieto olisi vähän visuaalisempaa ja houkuttelisi enemmän yleisöä, eikä siellä olisi pelkästään taulukoita, vaan helppoja kuvia ilman, että tarvitsee asiantuntijuutta ymmärtääkseen niitä. Eh, Kuten kollega Jean-Paul tässä ehdottikin tilastojen musiikkia. Okay, so uh, let. Let me start with the, the last one. We will not offer. No, tästä viimeiseen vastauksena me emme tilastosivullamme nyt tarjoa valitettavasti musiikkia. Mutta jos aloittaisin tästä web-sivusta. voisin omalta osaltani sitoutua asiaan. Luonnollisesti pikkuhiljaa otamme mukaan käyttäjäystävällisiä elementtejä ja erityisesti viittaisin tässä selitettyihin tilastoihin. Tämä on osa meidän äm, web-sivuamme ja se on käyttäjäystävällinen mielestäni. Siellä on paljon selkokielisesti selitettyjä vaikeita tilastotietoja. Sivuilla on paljon kaavioita ja meillä on nyt myöskin visuaalisia välineitä, esimerkiksi tämä kelloväline, jonka avulla ihmiset voivat tehdä oman hintaindeksi ja sen edespäin. Se, että websivu olisi täysin valmis, tulee viemään vielä vuoden. Meitä sitovat tietyt teknologiset rajoitukset, mutta voin vakuuttaa, että me saamme aikaan hyvää edistystä ja seuraavan kerran ette joudu toistamaan tätä kysymystä enää. Ymmärsin kyllä viestinne. Sitten liittyen tähän ei-taloudellisen tiedon ajankohtaisuuteen, liittyen ympäristötiedon ja yhteiskunnallisen tiedon ajankohtaisuuteen, me olemme hyvin tietoisia siitä, että meidän tiedon lähteemme ovat jälkijunassa. Ongelma on siinä, että tämän tyyppisen tiedon kerääminen vie enemmän aikaa. Tieto, jota me olemme tähän mennessä keränneet, on rakenteellista tietoa ja nyt me muokkaamme sitä lyhyt aikaisemman tilastotiedon suuntaan. Tämä tulee olemaan ajankohtaisuuden suhteen kilpailukykyisempää makrotalouden tiedon kanssa. Liittyen hiilidioksidipäästöihin me tulemme luomaan tiettyjä arviointimalleja hiilidioksidipäästöjen suhteen. Me joudumme rajoittamaan toiminnan aluksi energian kulutus ja hiilidioksidipäästö suhteen tasolle. Tässä meillä ei tule olemaan alkuvaiheessa siis koko tietoa. Me tulemme kuitenkin tarjoamaan ennusteita ja teemme monien jäsenmaiden kanssa yhteistyötä, erityisesti niiden jäsenmaiden, joita kriisi kaikkein eniten koskettaa, jotta voisimme laskea näitä ennakkolukuja myöskin tulojen jakautumisen suhteen ja sosiaalisten indikaattoreiden suhteen. Jälleen kerran voin sanoa, että ymmärsin viestinne ja olen varma, että voimme ratkaista hyvin lähitulevaisuudessa nämä ongelmat tiettyjen indikaattoreiden suhteen. Thank you very much. Um... Paljon kiitoksia. Minä käytän nyt Aldenia itseni puolesta puheenvuoron. Kuulimme, mitä juuri sanoitte liittyen delegoituihin säädöksiin ja luottamukseen, ja me pyrimme neuvotteluissa tällä hetkellä ja tulevaisuudessa tekemään parhaamme. Te käsittelitte sitä, kuinka sitoumukset, jotka eivät ole mukana Maastrichtin säännöissä, tulevat olemaan – mukana näiden Maastrichtin kriteerien rinnalla. Uskon, että olisi hyvin suureksi hyödyksi analysoida todellista tilannetta jäsenmaissa. Me olemme keskustelemassa sisällöstä liittyen talletustakujärjestelmiin ja muihin toimiin, jotta voisimme varmistaa sen, että enemmän varoja olisi saatavilla, jotta voisimme jollakin tavalla tukea työtä liittyen tähän päätöslauselmaan. Nyt neuvottelut eivät ole vielä päätöksessä, joten tilanne ei ole täysin selvä, mutta nämä varat tulevat olemaan todennäköisesti melko merkittäviä. Onko teille joitakin suosituksia siitä, kuinka ne tulisi jakaa eri jäsenmaiden välillä? Me tiedämme jo, että eräät jäsenmaat ovat nämä varat laskeneet tulopuolille kirjanpidossa, mutta nämähän eivät ole sitten kuitenkaan tilinpidossa absoluuttisia sitoumuksia. Onko, onko tämä tilanne nyt kovinkaan selkeä? Onko tämä oikea toimintatapa? Kiitoksia kysymyksestä. Voin kertoa tästä tekeillä olevasta työstä Eurostatelin jäsenvaltioiden välillä ja mistä on sovittu. Kuten jo totesin vastatessani ensimmäiseen kysymykseen, niin me olemme laajentamassa tietoja liittyen alijäämiin ja velkoihin. Siihen liittyy nyt uusia velvollisuuksia, jotka kattavat julkiset yritykset, hallinto kaikilla tasoilla, tasen ulkopuoliset velvoitteet, mitä tulee julkisen ja yksityisen tahon kumppanuuteen – roskalainat ja hallitusten osallistumisen, osallistuminen julkiin, julkisiin toimiin. Eli luettelo on aika pitkä. Ja kun toteutetaan uusi kansallinen standardi ESA 2010, niin me lisäämme myöskin implisiittiset vastuut, jos niitä ei rahoiteta tai pääomiteta jäsenvaltioissa. Eli luettelo on aika pitkä, jonka toimitamme teille poliittiseen käyttöön. Ja sitten onko tämä asia, mistä puhuttu, onko se jo mukana, en osaa sanoa, mutta mielelläni otan sen mukaan, jos sitä vielä ei ole otettu mukaan. Kiitos. Ähm. paljon kiitoksia. Onko vielä puheenvuoron pyyntöjä? Sven, ellei kukaan muu halua sitä kysymystä, Sven voi esittää toisen kysymyksen, olkaa hyvä. Parliament report. Niin, parlamentin vuos Euroopan tilasto ohjelmaa mietinnöstä. Me pyysimme lisää lukuja ja enemmän valoa ja Euroopan solidaariseen talouteen, eli siihen osaan, joka ei ole julkista eikä siinä mielessä yksityistä, että se tuottaisi tulosta ja tuottoa. Eli tässä on kyse säätiöistä, osuuskunnista ja sen sellaisesta, jotka ovat entistä tärkeämpiä monien kansalaisten silmissä. Ja minä haluaisin tietää, mitkä mitä toimia te olette ajatelleet tästä Euroopan tilastoohjelman artiklasta neljä toteuttaa tässä mielessä ja sama koskee tätä varjotaloutta eli kun me keskustelemme äh, tästä harmaasta taloudesta, esimerkiksi professori Schneiderin äh, tietoja kaikki lainailevat ja asiasta on käyty paljon paljon keskustelua ja siitä, mikä, minkälaista metodologiaa on käytetty niiden taustalla. Ja haluaisin tietää, oletteko te myöskin pureutumassa tähän asiaan saadaksenne virallisempaa tietoa harmaasta taloudesta, joka myös on veronkierrossa ja verojen välttämisessä tärkeä keskustelu. Okay. Thank you very much. Both. Kiitoksia kumpikin elementti on taloudellinen tekijä, jotka on otettu mukaan yleisiin bruttokansantuotelukuihin, se koskevat rahamarkkinoiden transaktioita. Eli meille on vaikeaa, nyt kun ajatellaan tätä liittoja, jotka toimivat voittoa tavoittelen tai tavoittelematta. Ja on vaikea tehdä ero ja erotella ne yleisistä BKT-luvuista. Yleensä, kun katsotaan näitä koko kysymyksiä tällä alalla, niin se pohjautuu ajankäyttöön ja niistä tehtyihin tutkimuksiin. Ajankäyttötutkimukset tällä hetkellä eivät ole osa joka kuuluisi yhteisön säännöstöihin, mitä tulee tilastolainsäädäntöön. Mutta on kuitenkin lukuisia jäsenvaltioita, joissa tehdään ajankäyttötutkimuksia säännöllisesti kymmenen vuoden välein. Eli me keskustelemme tästä jäsenvaltioiden kanssa siitä, otettaisiinko uusi ajankäyttötutkimus nyt käyttöön parin vuoden sisällä. Eli kun on väestölaskentoja vuosikymmenen puolivälisen, silloin voitaisiin tehdä näitä ajankäyttötutkimuksia. Ja teillä on aika täydellinen kuva sitten ajankäytöstä yhdistyksissä, jotka ovat voittoa tavoittelevia tai tavoittelemattomia. Sitten harmaa talous. Meillä on Schneiderin arvioita, mutta minä pidättäydyn nyt kommentoimasta niiden laatua, mutta kun nyt sanon näin, niin voitte vetää siitä omat johtopäätöksenne. En nyt haluaisi pitää niitä hyvinä tilastotietoina. Meillä on nyt aloite komission jäsenen pyynnöstä kerätä tietoja harmaasta taloudesta, ja se ei tietenkään ole meille helppoa. Eli en nyt lupaa, että voimme tarjota virallisia tietoja kaikista jäsenvaltioista ensi vuoden aikana. Mutta ainakin ne jäsenvaltiot, jotka ovat investoineet tähän kysymykseen, niin ne ovat valmiita tekemään yhteistyötä kanssamme. Joten todellakin toivon, että voimme antaa parempia vastauksia tulevina kuukausina. Nobody else is interested. Uh, I... Ketään muuta ilmeisesti kiinnostunut. Niin minä voisin vielä viitata tähän ensimmäiseen osaan. Paljon kiitoksia, että teette toisen parissa töitä. Olisi todella hyödyllistä kaikille politiikan laatioille Euroopassa saada näitä tietoja. Vaikeutena nyt on luonnollisesti se, että jos jokin ei halua olla virallisesti, on vaikea virallisesti mitata. Kirjallisuudessa on mainittu, että kuitenkin indikaattoreita on olemassa asioiden seuraamiselle. Haluaisin tietää, onko teillä suunnitelmassa seurata asioita systemaattisesti, sillä tiedän, että kansalaisyhteiskunnan rahoittamia projekteja on ollut näitä mittausprojekteja, kuten Heidelbergin liittyen sosiaalisekonomisiin indikaattoreihin. Ja tämä on jotakin, mitä tulisi tehdä eurooppalaisella tasolla, jotta voisimme varmistaa, että luvut ovat luotettavia. Ajankäyttö on yksi indikaattori, mutta kyseessä on myöskin se, voidaanko jäsenmaat saada käsittelemään eri oikeudellisilla foorumeilla erikseen näitä lukuja. Näin ei näytä tapahtuvan nyt. Ja tämän vuoksi artikla 4 Euroopan tilasto-ohjelmassa mielestäni vaatisi enemmän kuin ajankäyttöä, että saisimme näitä ennusteita laadittua. Olisi hienoa, että te voisitte tehdä töitä tämän parissa tietäen, että tämä on jotakin, minkä suhteen emme saa välittömiä tuloksia aikaan, sillä asia riippuu siitä, kuinka ne jäsenmaat esimerkiksi keräävät tietoa työllisyyteen ja verotukseen liittyen niin, että meillä voisi olla erillisiä lukuja. Uh, thank you very much. Um, I think... Kiitokset. Uskoisin, että toki ymmärrän. Ja kysymys on aivan oikea ja ollut esillä vuosia, mutta me emme vielä ole saaneet riittävästi varoja priorisoidaksemme tätä kysymystä. Me seuraaville yhdelle tai kahdelle vuodelle asetamme prioriteetteja ja se liittyy makrotaloudelliseen tilanteeseen ja välinepakettiin. Erityisesti jo kollegamme jäsenvaltioissa joutuvat investoimaan lähestulkoon kaiken, kaiken voimansa ensi vuoden loppuun mennessä voidakseen tuottaa näitä tietoja tuosta ESA 2010 muodosta. Ja ehkä sen jälkeen me voimme sitten puhua myös tästä sosiaalisesta ja solidaarisesta taloudesta. 2017 aikoina, mutta epäilen kyllä, onko nyt tällä hetkellä riittävästi kapasiteettia. Se on minusta aika suuri pettymys. Itse tulen maasta, jossa jokainen jänis, jonka metsästä ampuu, niin lasketaan, mutta emme tiedä, onko kyse 5 tai 10 tai 12 prosentista, kun ajatellaan työpaikkoja näissä yhtiöissä. Siksi ei koskaan tiedetä, mikä on tämän alan rahoituspanos vapaaehtoistoiminnassa, ja sitä ei lasketa. Vaikka lasken kaikenlaista joka puolella. Ja itse saan näiltä ihmisiltä kysymyksiä, eli milloin saamme kunnioitusta niin, että näymme, näymme julkisissa ja virallisissa tilastoissa. Tällä tavalla voitaisiin antaa täydellisiä tietoja ja mitään muuta ESA 2010 ei pyydä. Tämä on ala, jolla haluaisin, että Euroopan tilasto otetaan vakavasti. Mielestäni tämä heijastelee, kuinka tärkeänä parlamentti pitää tätä alaa ja tätä osaa taloudesta, mikä ei ole mikään ihan pikkujuttu. Um, I think we're, we're, to... Uskon, että meidän tulisi vetää asiat nyt loppuun. Tämä ajatus, jonka Sven ilmaisi, on samantyyppinen. Tiedätte, että monissa jäsenmaissa, ellei kaikissa jäsenmaissa, tehdään hyvin radikaaleja muutoksia. Muutoksia kulutukseen ja näemme loppuluvut, joka tästä seuraa, mutta jos pyrimme kaivamaan pienempiä yksityiskohtia liittyen siihen, mikä on ollut tehokasta ja mikä on ollut vähemmän tehokasta toimissa, joita on toteutettu. Tämän tyyppistä tietoa on itse asiassa melko vaikeaa saada ja olisi tärkeää saada sitä, jotta voisimme olla tehokkaita kun säästöjä joudutaan tekemään, meidän tulisi pyrkiä painottamaan ne sellaisiin asioihin, jotka eivät aiheuta negatiivisia seurauksia. Esimerkiksi tässä ajattelen köyhyyttä ja kasvua ja työpaikkoja. se, että me saisimme perustilastoja näistä asioista, joita ei ehkä pidetä avainindikaattoreina, voisi olla hyvin tärkeää mielestäni. Se laajentaisi meidän ymmärrystämme. Onko teillä kommenttia tähän? Well, um... No. Voin nyt pelkästään viitata näihin painopistealueisiin. Tietysti me noudatamme neuvojanne mahdollisuuksien mukaan nähdäksemme, missä nämä painopistealueet ovat, missä voidaan vähentää näitä erilaisuuksia, jotta saataisiin resursseja oikeisiin paikkoihin, mutta lisävaroja ei tule kansallisella tai Euroopan tasolla. Se nyt tällä hetkellä on kiva unelma, mutta en ihan uskalla siitä haaveilla. Eli meidän täytyy nyt tyytyä näihin vähin resursseihin, joita meillä on, jotta niitä voitaisiin käyttää uusiin asioihin, niin kiireellisesti tarvitaan jär- tuotantojärjestelmän uudistamista, johon viittasin. Eli kaikki on osa isompaa pakettia, mutta uudet painopistealueet ja sitten johtaisi negatiivisiin painopistealueisiin vanhoiden hankkeiden osalta. Ja se on hankalaa, koska kun nämä tietopyynnöt tulevat, on niitä, jotka puolustavat niitä, ja toisia, jotka hyödyntävät tätä tilannetta. Toivottavasti nyt ymmärrätte, että painopistealueiden määrittely on asia, jota voidaan tehdä osana pakettiratkaisua. Eli ei voida hyväksyä jotain uutta, ellei sitten samalla sitten supistetaan tilastotyötä muista kohdista, ja se on tietysti hyvin hankalaa. Uskon, että jossakin tapauksissa meidän tulee tehdä ajan myötä muutoksia, mutta ymmärrän, kun puhutte rajallisista resursseista. Meidän pitäisi kuitenkin jollakin tavalla saada laajempi kuva siitä, kuinka nämä niukkuustoimet vaikuttavat. Tämä ei ole puhtaasti tilastollinen asia. Nyt äh, jäsenet näyttävät saapuvan paikalle äänestystä varten. Paljon kiitoksia teille osallistumisestanne ja odotan mielenkiinnolla seuraavaa tapaamistanne. Kiitoksia.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 got their lists? Onko kaikilla äänestysluettelo? Laittakaa äänestyskortit valmiiksi ja täytyy tunnustaa, että minulla ei ole korttia tänään mukana. Onko kaikilla muilla? Aina se unohtuu johonkin. Onko muita, joilla ei ole korttia mukana? Ah, minä olen ainoa syntinen siis. No niin. Eli ensin koeäänestys. Eli varmistetaan, että laitteet toimivat. Eli äänet puolesta vastaan. Yhdeksän ihmistä vielä ei ole äänestänyt. Eli voisitko äänestää? joku ehkä painaa nappia, mutta se ei toimi, eli sen jo tässä huolestuttaa. Vielä neljä puuttuu, kolme, kaksi, yksi, yksi puuttuu vielä, yksi puuttuu, no niin, 35 ääntä. Eli kaikki ovat äänestäneet. No niin, Eli päätöslauselma, joka liittyy sukupuolitasapainoon. Kohdat 1 ja 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää varmaan hylätty, mutta tarkistetaan tämä. Eli tarkistus kuusi Äänestys päättyy. Eli 15 puolesta 20 vastaan hylätty. Sitten sitten tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan. Siis puolesta vastaan. Tarkistetaan tarkistus 8. Ovatko kaikki äänestäneet? Joku ei ole vielä äänestänyt. Äänestys päättyy. Eli 19 puolesta ja 16 vastaan, eli hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan Tyhjä. Täytyy tarkistaa tämäkin, eli tarkistus 9. Tarkistus 9. Äänestys päättyy. 20 puolesta 15 vastaan. Sitten tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Eli tarkistus 11. Eli 17 puolesta 18 vastaan hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti kohdasta 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. 18 puolesta 17 vastaan hyväksytty. Tämä oli ihan johdonmukaista. Sitten 17 raukeaa. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. One more to add in in favor, votes closed and that... Äänestys päättyy. 29 puolesta 5 vastaan. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 raukeaa. Eli kohta 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdotosan kappaleet A-sta g yhdessä puolesta ja vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus yksi puolesta ja vastaan. Tarkistetaan tarkistus yksi. Ei tullut ihan selväksi. Yksi vielä. Äänestys päättyy. 20 puolesta 15 vastaan, eli hyväksytty. Sitten johdatusakappale J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tarkistus 2. Äänestys päättyy. Eli 17 puolesta 18 vastaan hylätty. Eli sitten alkuperäinen teksti, johdatuskappaleet K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdatusosa viitteet yhdestä 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten teksti näin korjattuna. Hetkinen. Regard to uh, paragraph kysymys liittyen kappaleeseen seitsemän. Tarkistukset hylättiin, mutta me emme äänestäneet tästä alkuperäisestä tekstistä. Tarkistus 13 hyväksyttiin. Mutta se ei korvaa alkuperäistä tekstiä, se sopii sen kanssa yhteen. Se sopii tekstiin, eli se on lisäys siihen. Yes. Tämä siis on lisäys alkuperäiseen. 11 ja 12 hylättiin, 13 hyväksyttiin. It was only the compatible. 13 vain tämä yhteensopiva osa. Se on yhteensopiva kohtaan seitsemän ja se olisi ollut yhteensopiva myöskin tarkistusten 10 ja 11 kanssa mutta se nyt korvaa sitten alkuperäisen tekstin. Näin se menee. Eli meillä on kohta 7 plus tarkistus 13, siis nyt tekstinä. Eli nyt äänestämme sitten koko tekstistä näin korjattuna. And one more to vote in favor, which is me. Close the vote. Äänestys päättyy 32 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää ääntä. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenjohtajuuden Pablolle, koska minun täytyy lähteä tiekarttakonferenssiin. anybody's against you. Really? So good morning everyone. We move on to the... No niin, nyt siirrymme sitten seuraavaan kohtaan, eli kohta kuusi. Nyt käsittelemme sitten sitten tätä EU tätä 2014 ja 2020 tilintarkastusraportointia ja annan e- nyt puheenvuoron esittelijälle Dumitru Stolozanille. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, tässä on kyse kertomuksesta ja ohjelmasta vuosille 2014 ja 2012 15 miljoonaa euroa. Yhteisrahoituksesta on nyt kyse. Kolmesta ei kansalaisjärjestöstä, joiden pitäisi noudattaa kansainvälistä tilinpäätösstandardointia ja myös järjestöstä, jonka pitäisi antaa neuvoa komissiolle tilinpäätösstandardeista ja koko prosessista Euroopan komissiossa – näiden kansainvälisten tilipäätösraportointien menettelyjen hyväksymisestä ja myös kiinnitetään huomiota eli eri standardien hyväksymiseen tilinpäätösprosessissa. Tarkistukset, joita olen esittänyt tähän asetusehdotukseen, jota komissio on esittänyt, liittyvät seuraaviin tavoitteisiin, jotka ovat peräisin ensimmäisestä keskustelustamme. Ja muistuttaisin, että asiasta käydään laajaa keskustelua jo osapuolten välillä myös parlamentissa – Erityisesti kyse on kansainvälisestä valtion talouden raportointijärjestelmästä ja standardeista. Ja nyt me olemme käyneet keskustelua Philip Mestadin kanssa, joka on erityisneuvonantaja Barnierin kabinetissa. Ja hänen tehtävänsä on keskittyä unionin elinten tilinpäätösstandardien muuttamiseen ja tämän neuvonantavan ryhmän vahvistamiseen. Sehän antaa siis neuvoa komissiolle ja myös tämä tilinpäätösten säätely komitea, jossa jäsenvaltiot keskustelevat tilinpäätöstandardeista ja tekevät päätöksiä siitä, käytetäänkö näitä standardeja vai ei. Tämä on Mestardin tehtävä. Ja me ehdotamme tarkistuksissamme ensiksikin sitä, että huomio kiinnittyisi 20 ryhmän lausuntoon aina kun G20 kokoontuu, niin puhutaan siitä, että tarvittaisiin maailmanlaatuiset standardit. Valitettavasti tämä hanke ei alkuunkaan ole menestynyt niin hyvin kuin toivoimme, ja, mutta meidän täytyy kiinnittää huomiotamme myös tuohon G20 G20 esittämään lausuntoon. Ja erityisasiantuntija Philip Meistardin ajatuksiin olemme tehneet tarkistuksen siitä, että komission pitäisi ottaa huomioon näiden elinten hallinnoinnin parantaminen ja pohjautua tässä työssä siihen, mitä erityisasiantuntija sille ehdottaa. On useita tarkistuksia, jotka liittyvät delegoituihin säädöksiin. Itse asiassa komissio ehdottaa, että se saisi vallan käyttää delegoituja säädöksiä voitakseen muuttaa tämän yhteisrahoitusmenettelykauden edunsaajan toiseen edunsaajaan. Ja me uskomme, että tällaista valtaa ei komissiolle pitäisi antaa. Ja mikäli uusi edunsaaja pitäisi valita tai korvata toinen tois, joku toisella tai valita uusi, niin komission pitäisi tulla parlamenttiin ja myös neuvostoon ehdotuksineen. Tahdomme myös, ja olemme ehdottaneetkin tarkistusta tähän seuraavaan, koska tämän ohjelman täytäntöönpaneminen po- perustuu vuosittaiseen komission määrittelemään toimintasuunnitelmaan ja me ehdotamme, että jokaisessa vuosittaisessa työohjelmassa käytettäisiin pohjana edeltävän ohjelman kaiken kattavaa arviointia. Nyt meillä on myös useita tarkistuksia, jotka liittyvät eri tehtäviin, joita haluamme komission toteuttavan. Esimerkiksi täytyy ottaa huomioon meidän käymämme keskustelu erityisneuvonantajasta esimerkiksi ja myös muista tehtävistä, joita komissio ei ole toteuttanut vielä tähän mennessä. Ensimmäinen tehtävä on maaliskuu 2014, jolloin pitäisi julkaista ensimmäinen kertomus siitä, miten EFRAG eli tämän erityisneuvonantajan työ on kehittynyt. Ja myös sitten tuo ARC-tilipäätöskysymysten sääntelykomitean työ. Ja tietysti tässä olisi otettava huomioon tuon erityisasiantuntijan löydökset ja ehdotukset ja hänen työnsä viimeinen jättöpäivä on no, marraskuussa 2013. Lokakuussa 2014 2013, lokakuussa 2014 odotamme komissiota IS ETS-asetuksen uudelleen arvioinnin kanssa. Ja tietenkin me tarvitsemme uuden ehdotuksen asetuksen muuttamiseksi tai uudeksi asetukseksi. Ja tietysti kun on kyse seitsemästä vuodesta 2014-2020, niin me, tarvits, me olemme pyytäneet, että 2019 kesäkuussa komissio antaisi parlamentille ja neuvostolle edistymiskertomuksen tavoitteisiin pääsystä. Ja vielä on myös kaksi muuta tarkistusta. Yksi liittyy julkisiin intresseihin ja kansalaisjärjestöihin hallinnon valvonnassa ja hyvän hallinnon periaatteiden noudattamiseen, noudattamiseen tilinpäätöstandardien toteuttamisessa. Ja meidän tarkistuksemme pyytää komissiota valvomaan tällaista kehitystä ja myös rahoituksen monimuotoistamista tämä vuodelle 2013. Itse asiassa edeltävässä ohjelmassa myös oli tällainen tehtävä esitettynä ja, vali- ja tämä, tässä voitaisiin nyt kerätä varoja myös muista lähteistä kuin Euroopan unionista ja kansainvälisestä tilintarkastajien lautakunnasta. Lopulta kuten tiedätte, niin meidän oli esitettävä tätäkin tarkistusta, eli 2014-2020 kaikkien ohjelmien, jotka saavat rahoituskirjekuoren osakseen Ja tämähän on, tätä eh, eh, on esitetty komission ehdotuksessa, niin täytyy muistaa, että nämä summat ovat ainoastaan suuntaa antavia ennen kuin tuo 2014-2020 monivuotinen rahoituskehys on saatu hyväksyttyä. Tämä on tarkistuksiemme, tarkistustemme sisältö ja haluaisin kertoa teille, että huomenna aamulla me käymme keskustelua asiasta. Herra Selt osallistuu tähän tai järjestää tämän keskustelun ja minäkin osallistun tähän keskusteluun. Olemme kutsuneet siihen asiantuntijoita eri aloilta, tilinpitopuolelta, yliopistoista ja niin poispäin. Ja olemme käyneet keskustelua, ja käymme keskustelua siellä sitten tilinpäätöstandardeista, sillä ne ovat tärkeitä asioita. Ja kollegamme ovat ottaneet ne usein esiin parlamentissa. erityisesti liittyen kansainväliseen standardointiin menettelyyn ja, ja tilinpäätöskertomuksiin. Ja tämä on unionin erityisintressi, että nämä meidän etumme tulevat huomioiduiksi tilinpäätösmenettelyissä. Ja me ehkä tämän kuun lopussa tai vähän myöhemmin tutkailemme tätä asiaa valiokuntamme sihteeristön kanssa, mutta todennäköisesti me käsittelemme asiaa vielä uudelleen ja katso, tarkastelemme erityisesti standardeja niiden yhteydessä. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Sanchez Presedo. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvää huomenta. Varjoesittelijä Elkä Raui halusi pahoitella, ettei päässyt paikalle osallistumaan tähän keskusteluun. Koordinaattorina hän joutui osallistumaan tärkeään kokoukseen tänä aamuna toisessa valiokunnassa ja pyrki, pyysi minua lukemaan seuraavan lausunnon. Uskonnon, että edustaja Stolojanin luonnos menee oikeaan suuntaan. Olen varma, että meidän tulisi saada eurooppalainen ääni kuuluville kansainvälisellä tasolla, kun kansainvälisiä tilinpäätöstandardeja kehitetään. Näitä normeja tulisi kaikkien noudattaa ja tämä on jotakin, mikä meidän tulisi pitää mielissämme. Tilanne ei vielä ole tällainen. Keskustelussa edustaja Maistadin kanssa tuli kuitenkin ilmi, että mieti, edustajastolojen mietintöä voitaisiin kehittää monissa asioissa, erityisesti liittyen EFRAGin ja IASBn rooliin, jota tulisi selventää. Edustaja Maistadin mukaan nykyinen tilanne EFRAGin suhteen ei ole täydellinen erityisesti. Meidän tulisi selventää sitä, mitä me EFRAGilta pyydämme keitä sen lautakunnassa on, kuinka heidät valitaan, kuinka eurooppalaisia intressejä tuetaan, kuinka me voimme vahvistaa kaikkien jäsenten demokraattista vastuuta, enkä minä myöskään usko, että IFRS voi olla vain tietynlainen ideaali normi, joka tulisi täyttää. Meillä tulisi olla puitteisto, kuinka itse asiassa 58 miljoonan euron budjettia käytetään, osallistuuko sektori itse tähän. Minä uskon, että tiettyjä uudistuksia tulisi tehdä EFRAGissa – ja IASBC, jotta voisimme selventää vuosien 2014-2020 tilannetta. Me tulemme tekemään ehdotuksia edustaja Maistadin kanssa, uudistusehdotuksia. Nämä uudistukset olisivat hyvin tärkeitä. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten liberaalista Klins. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Viime kerralla jo aika seikkaperäisesti keskusteltiin Stolojanin mietinnöstä, eikä minulla ole siihen paljon enää lisättävää. Minusta tuntuu, että Maistat tehtävässään toimii hyvin vakavamielisesti, ja näin myöskin komission jäsen Vahni on halunnut, eli että Maistat nyt odottaa konkreettisia ehdotuksia. Eli onko nyt järkevää juuri nyt, ilman että meillä on tuloksia tästä maisterin työstä, niin kannattaako meidän nyt jo sitten tehdä konkreettisia päätöksiä? Mitä tulee hyvään hallintoon, olettaisin, että siitä vielä useampi kohta tulee muuttumaan. Siksi katsoisin, että kun ajattelemme tätä aikataulua, jota tulee ehdottaa, niin meidän pitäisi olla vähän aggressiivisempia. Jos kaikki lykätään vuoteen 2014, niin sitten pelkään, että sitten tapahtuu hyvin vähän. 2014 on vaalivuosi, silloin tulee valituksen uusi Euroopan parlamentti toukokuussa. Ja vuoden lopulla on sitten myöskin uusi komissio. Ja näin ollen katsoisin, että meidän pitäisi pyrkiä vauhdittamaan tätä työtä. Philip Maistat varmasti syksyllä jo pystyy tekemään ehdotuksia ja siksi meidän tulisi yrittää siihen, että hyvän hallinnon uudistaminen, ja mehän nyt emme tiedä kuinka paljon muutoksia tähän tulee, niin tämä pitäisi vielä hoitaa tänä vuonna eikä lykätä sitä ensi vuodelle. Rahoituskehyksistä te jo sanoitte selvästi, että teille ei ole mitään lopullisia lukemia vielä, koska nämä neuvottelut eivät vielä ole päättyneet. Mutta ehdottaisin, että aluksi otamme jonkun osan tästä ensimmäisestä vaikka kaksi vuotta, ja sitten kun nähdään, miten nämä uudet säännöt sitten muotoutuvat, tai miten uudet toimielimet sitten alkavat toimia, niin sen jälkeen teemme sitten lopullisen päätöksen muista asioista. Tai sitten vaikkapa voimme jakaa sen jonkun tietyn ajan sisällä, mutta meillä täytyy aina olla mahdollisuus muuttaa sitä. Jos nyt jo tehdään lopullisia päätöksiä näiden summien suhteen, niin se on jo liian varhaista. Lopuksi kysymys, joka meitä askarruttaa, eli miten voidaan varmistaa, että IASB toimii eurooppalaisten etujen mukaan paremmin kuin aikaisemmin. Ja täytyy sanoa, että tästä ei ole mietinnössä kovin paljon sanottu. Eli siitä ei ole ehdotettu mitään konkreettista. Eli huomenna, kun on tämä tilaisuus, niin ja kun siellä on Said Kamal, niin ehkä tähän voidaan lisätä vielä jotain, mutta tällä hetkellä tässä on liian yleismuotoisia epätarkkoja vaatimuksia, emmekä voi jäädä tälle tasolle, koska niitä ei voi käytännössä sitten toteuttaa. Gracias, señor Clint. Kiitoksia, Clint. Ja sitten vihreistä Gigold. Ich kann mich eigentlich dem... Oikeastaan olen hyvin pitkälti samaa mieltä Clintsin kanssa. Mielestäni tässä nyt keskeinen kysymys on se, että jos maistat, jos haluamme tukea häntä hänen työssään, niin mielestäni olisi karhun palvelus, jos nyt hyvin nopeasti todetaan, että me vapautamme nämä varat. Mielestäni se on ristiriitaista. Tässä on merkittävät kysymykset kyseessä, ja aikaisemminkin parlamentti on useaan otteeseen vaatinut eri asioita, mutta parlamentin ääni ei tullut kuuluviin, ja nyt on mielenkiintoista ja tuen sitä, mitä Wolf sanoi. Eli meidän pitää varmistaa seitsemän vuoden rahoitus, mutta samalla täytyy myöskin miettiä muutoksia ja perustavanlaatuisia kysymyksiä. Eli mielestäni ei ole mitään tarvetta kiirehtiä tässä asiassa, vaan nyt ne asiat, joissa voimme toimia, eli jossa meillä on jo varoja valmiina, niin se pitää yhdistää rakenteellisiin uudistuksiin. Ja miksi nyt pitäisi edetä näin kiireesti? Esittele, teillä nyt tämä mietintö, mutta en näe mitään syytä, miksi pitäisi nyt edetä niin nopeasti. Eli tekisin konkreettisen ehdotuksen. Eli EFRAN pääjohtaja pitäisi kutsua tänne, kuten Maistat. Keskustelu Maistatin kanssa oli hyvin hyödyllistä. Ja mielestäni meidän pitää myöskin Hugeforstin kanssa puhua suoraan täällä. Neuvotteluiden aikana meidän täytyy katsoa, miten varoja käytetään ja miten parlamentin enemmistö tukee mitäkin ehdotusta. Ja miten te olette sitten suhtautuneet komission ehdotukseen, tai kuten Wolf Klint sanoi, ensin katsotaan kahta vuotta, tai sitten mietitään jotain muuta ratkaisua. Eli se pitää jättää hiukan avoimeksi. Ja meidän täytyy syventää tätä keskustelua näiltä osin. Ja siksi ehdottaisin, että Stolojanin johdolla me kutsumme nämä kaksi herraa paikalle, Efrakin pääjohtaja ja Nuge Forst. Ja sitten keskustelemme näistä asioista ja pidämme tämän keskustelun käynnissä. Meidän pitää olla valppaana, että maistat ei joudu hankalaan tilanteeseen, mikäli nämä varat vapautetaan liian nopeasti. Eli mielestäni meidän ei pidä nyt kiirehtiä ja meidän täytyy katsoa, että nämä summat ovat aika korkeita verrattuna siihen, mitä on investoitu esimerkiksi rahoitusvalvontaviranomaiseen on sijoitettu. Ja mielestäni ei ole nyt mitään syytä tyytyä siihen, että näihin keskeisiin kysymyksiin ei ole saatu vastauksia. Kiitoksia. Sihteeristö juuri kertoi, että nyt ollaan järjestämässä kuulemista valiokuntaan, jossa on mukana Efrainin pääjohtaja ja, ja Michel Prévert, eli tämä vain selvennykseksi. Sitten EKR-ryhmästä EPIC. Uh, Kiitos puheenjohtaja niin Kamal kiittää tästä tekstistä. Kiitokset esittelijälle siitä, että maistat on kutsuttu muutamia viikkoja sitten Ekonin kokoukseen. Siitä saatiin hyvät selvät sävelet siitä, mitä mandaatissa on ja mitä mandaatissa puolestaan ei ole. Tämä 2020 tavoite on vahvistaa maailmanlaajuista finanssijärjestelmää ja siitä syystä Kamal ei ole ihan vakuuttunut siitä, että tällainen monimutkainen tilipäätösjärjestelmän muuttaminen auttaisi kriisissä. Hän tahtoisi käydä, käytävän laajaa keskustelua asiasta. Stolojan ja Kamalla pitävätkin keskustelun huomenna kello 10 tuolla ASPssä ja kaikki osapuolet ovat kutsuttuja tähän keskusteluun. Kysymys on se, että haluammeko me amerikkalaisen vai eurooppalaisen mallin tilintarkastuksiin. Onko mahdollista näitä järjestelmien perustavia eriäväisyyksiä yhdentää? Me olemme nyt siinä tilanteessa, että nämä järjestelmät ovat liian monimutkaisia ja hämmentäviä järjestelmiä, eivätkä myöskään investoijat usko näihin järjestelmiin. Financial Timesissa on juuri artikkelisi näistä stressitesteistä, joita täytyisi toteuttaa eurooppalaisille pankeille, jotta voitaisiin saada selvyys, missä ne menevät. Eli tätä stressitestiä tarvitaan jotta saisimme pankkien vaihtotaseista ja tilinpäätöksistä selkeät sävelet. Tässä täytyy pyrkiä valaisemaan tätä järjestelmää ja Kamal toivoo, että maistatin todella saa esitettyä uskottavia ehdotuksia ja maistatin mandaattia voitaisiin laajentaa ei pelkästään hallitusten rakenteiden arviointiin, vaan myös perustavanlaatuisempaan standardien kokonaisesta läpikäyntiin. Ja maistatin ähm, mielestä tuo IFRS-standardien ja IASBn läpikäyminen tämmöinen ei nähtävästi liity tähän rahoitusohjelmaan. Tässä olisi kuitenkin hyvä mahdollisuus luoda tehokkaat standardit ja tuoda se prioriteettien etukärkeen. Kiitoksia puheenjohtaja. Muchas gracias, señor Kiitoksia. Seuraavaksi komission edustaja Melo, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kuulin kaikki huomiot ja todellakin olemme tilanteessa, jossa meillä on aikatauluongelma. Tässä ajankohta ei ole paras mahdollinen, täytyy tunnustaa se. Meillä on käsittelyssä tämä ehdotus ja ideaalisesti tulisi hyväksyä ennen vuoden loppua, jotta me voisimme jatkaa tuensaajien rahoitusta, kuten mainittua. Eurooppalainen rahoitus on hyvin tärkeä osa tällä hetkellä, noin 20 prosenttia IFRSn äh, budjetista ja noin puolet äh, EFRAGin budjetista. Ja nämä edunsaajat vuoden 2014 jälkeen ilman eurooppalaista tukea joutuisivat selkeästikin ongelmiin. ja muut IFRSstä riippuvaiset tahot, ellei me anna mahdollisuutta toimia ja elleivät komission tekniset asiantuntijat voi toimia, tilanne tulee olemaan vaikea. Esittelijä, joka käytti puheenvuoron tässä on käsitellyt kaikkia näitä seikkoja, eurooppalaisen, eurooppalaisten intressien suojelua. Hän tulee antamaan omat johtopäätöksensä marraskuussa. Toisaalta tässä edustaja Kamal alleviivasi sitä, kuinka tärkeää on keskittyä normeihin itseensä, standardin sisältöön, eikä vain tähän hallinnointiin. Ja todellakin tämä osa työstä ei ole edustaja Mestadin tehtäviin kuuluvaa, mutta sisämarkkinapääosasto on tarkastelemassa asiaa. Me tulemme keskittymään normien sisältöön, niin vuoden 2014 loppuun mennessä tulokset tulevat olemaan valmiina. Meidän tulee käsitellä näitä asioita, mutta ainakin me komission yksikössä olemme sitä mieltä, että ellemme onnistu säilyttämään rahoitusta vuoden 2014 jälkeen edunsaajat tulevat olemaan hyvin suurissa vaikeuksissa, kun pyrkivät takaamaan laadun jatkumisen. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja esittelijä Stolian saa jälleen puheenvuoron. Thank you. Kiitän. No ensiksi näistä rahoitusosuuksista. Ei tämä liity ainoastaan tähän ohjelmaan yksistään, vaan kaikkiin ohjelmiin, joilla on rahoitusosuus 2014 ja 2020 vuosille. Minä otin tämän asian esille Ekonissa useaan otteeseen. Ja mitä sitten tapahtuu, jos tämän vuoden loppuun mennessä emme saa monivuotisesta rahoituskehyksestä yhteisymmärrystä. Sen jälkeen perustamissopimusten mukaisesti 2014 saa yhden seitsemästä osuudesta 2007-2013, mutta suurin ongelma on tavo- ovat tavoitteet ja ne toimet, jotka kuuluvat yhteisrahoitukseen – ja myös jatkuvat vuonna 2014 pohjautu, ja pohjautuvat vanhoihin ohjelmiin eivätkä uusiin. No niin, ei ole meidän tehtävämme tätä ongelmaa ratkaista, vaan puheenjohtajan, siis puheenjohtajamme. Ja jos olen ymmärtänyt oikein, muutama päivä sitten saavani viestin, niin neuvosto ei anna lopullisista neuvotteluista yhdestäkään ohjelmasta, joihin liittyy rahoitusosuus ennen kuin monivuotisesta rahoitusvälineestä on päästy sopimukseen neuvostossa ja parlamentissa. Mutta joka tapauksessa tämä asia ratkaistaan puheenjohtajatasolla, miten me toimimme niiden ohjelmien suhteen, joihin tämä rahoitusosuus kysymys liittyy. Tietysti kun me arvioimme komission ehdotusta tälle ohjelmalle, niin meidän täytyisi muistaa selkeästi, mitä oikeastaan tavoittelemme, jos me tahdomme muuttaa näiden tilin päätösstandardien sisältöä, niin tietysti se siitä asiasta on oikein mukava keskustella. Paljonkin ongelmia on olemassa näissä, tilinpäätösstandardeissa. Toisaalta meidän täytyisi taas muistaa, että, että kyse on itsenäisistä standardien asettajista. Ja me, meillä on tämä ongelma nyt edessämme, koska me haluamme vaikuttaa standardien laatioihin tämän järjestön kautta, jota rahoitamme järjestön, jolla ei ole oikeutta vaikuttaa standardointitoimintaan, vaan ne saavat esittää mielipiteitä ja, niin, ja on oikeus. Eli siis meidän oman järjestömme, joka antaa neuvoa komissiolle, tehdä ehdotuksia komissiolle siitä, että ryhdytään tai ollaan ryhtymättä tilinpäätöstandardiin luomiseen. Kuitenkin me tulemme käymään useita keskusteluja vielä. Mutta meidän täytyisi muistaa se, että jos me haluamme maailmanlaajuisilla rahoitusmarkkinoilla maailmanlaajuisen standardisointijärjestelmän hyväksytyksi, niin nämä standardit täytyy laatia itsenäisen toimijan. Tietysti Euroopan unionin täytyy laatia omat tarkastusjärjestelmänsä ja standardinsa. Ne ovat tietysti erilaiset tällä, kuin amerikkalaiset tai japanilaiset – tai minkä tahansa muun valtion standardit, jos tähän ei päästä, mutta tämä ei ole komission eikä G20 eikä parlamentin eikä neuvoston tavoite. Siksipä ongelmamme on se, miten pidämme yllä oikean tasapainon meidän toiveissamme vaikuttaa standardointiprosessiin ja standardien valmistelijoihin ja laatioihin, mutta kuitenkin suojella näiden standardien laatioiden itsenäisyyttä. Sitten puolestaan tämän kertomuksen aikataulusta. Olen keskustellut varjoesittelijöiden kanssa jo ja uskon heidän olevan oikeassa, mikäli erityisneuvonantaja maistat, statin päivämäärä on tuo marraskuu 2013 ja silloin hänen täytyy esitellä Ecofinille työnsä tulokset. Niin, tietysti oli, me saamme hänen työnsä tulokset silloin ja voisimme ottaa ne omaan kertomukseemme mukaan, joten minulla ei ole täten minkäänlaisia ongelmia siinä, että me siirrämme tarkistusten jättöpäivää. Sehän ei ole minun työpäätökseni, vaan Ekonin koordinaattoriden kokouksen päätös, mutta minä puolan sitä, että tätä aikaa siir- päivämäärää siirrettäisiin seuraavaan koordinaatorin kokoukseen sillä, päätettäväksi sillä, tämä kertom, tästä kertomuksesta on tehty se ilmoitus, että se on prioriteetti kertomus 60 eri kertomuksesta, jotka liittyvät 2014 ja 2020 monivuotiseen rahoituskehykseen. Kiitokset. Mr. Estolojan. Kiitoksia Eli aikataulusta tällä hetkellä määräaika tarkistusten jättämiselle on 23. toukokuuta, mutta voidaan katsoa, tehdäänkö muutoksia sitten koordinaattorien kokouksessa. Tarkistuksia käsitellään 17. kesäkuuta ja valiokuntaäänestys on sitten 8. heinäkuuta ja täysistunto äänestys lokakuussa. Me olemme nyt reilusti aikataulusta edellä. Eli siirrymme eteenpäin. Esityslistalla kohdat 7 ja 8. Eli me tarkas, käsittelemme tarkistuksia. Eli asetus 94-98 rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista annettu Euroopan parlamentin asetuksen muuttaminen. Ja sitten keskustelemme myöskin kohdasta kahdeksan EUn perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetukseen muuttaminen. Ensin puheenvuoron saa Dorfman, joka on ensimmäisen mietinnön esittelijä – kaikki varjoesittelijät nyt eivät vielä ole paikalle, eikä Pietikäinenkään. No, kun tässä on paikalla ja sen jälkeen sitten ehkä jos Pietikäinen tulee paikalle, niin annamme sitten hänelle puheenvuoron. Eli Dorfman, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Ja, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on nyt tarkistuksia joita kollegoilta on tullut. Olen käynyt niitä läpi ja haluaisin kiittää rakentavasta yhteistyöstä. Jos katsoo tätä koko asiaa, niin eri poliittiset ryhmät myöskin ovat sillä kannalla, että monet asiat ovat asioita, joista päästään sopuun. Eli puhun ihan lyhyesti ja keskityn näihin tärkeimpiin kohtiin. Meillä on kompromisseja jo tehty. Nämä vapautukset, jotka koskevat valtion apuja, niin me olemme ehdottaneet, että ne liittyvät poliittisiin tavoitteisiin, eli 2020 tavoitteisiin. Sitten on täsmennys, eli amatööriurheilu on tietyillä aloilla taloudellista toimintaa. Ja sitten olemme samaa mieltä siitä, mikä on parlamentin rooli, kun muokataan tätä asetusta. Eli meidän täytyy tulevaisuudessa kiinnittää huomiota siihen, että että olemme mukana yhteispäätösmenettelyssä näissä kysymyksissä. Tästä nyt ainakin ollaan samaa mieltä kaikissa poliittisissa ryhmissä. Sama koskee ehdotuksen artiklaa 9, julkinen liikenne. Kaikki ryhmät kannattavat sitä, että tämä ala otetaan pois luonnoksesta. Eli tätä voidaan vielä pohdiskella. Ja me nyt emme ole mukana yhteispäätösmenettelyssä. Ja nyt muutetaan asetusta, jossa meidän pitäisi olla mukana yhteispäätösmenettelyssä. Eli jos katsoo tätä komission ehdotusta, niin tämä on parlamentin vastuuala. Eli parlamentin tulisi olla mukana yhteispäätösmenettelyssä. myöskin silloin, kun puhutaan näistä vapautuksista julkisen liikenteen osalta. Sitten on ala-alueita, joihin monet kollegat ovat ehdottaneet, että nämä alat otetaan pois ilmoittamisvelvollisuuden piiristä. Ne on varjoesittelyiden kokouksessa. Tätä pitää vielä tarkastella. Esimerkiksi matkailu, energiaturvallisuus, sosiaalikysymykset, aikuiskoulutus, lastenhoito. Eli näistä asioista vielä ei ole tehty kompromisseja, mutta täytyy katsoa, miten nämä lisäalat voidaan ottaa mukaan. No oikeastaan minulla ei ole tämän enempää kerrottavaa. Kiitos. Kiitoksia. Ja Seuraavaksi puheenvuoron saa Kutas, joka on sosialistien varjoesittelijä kummankin mietinnön osalta. First of all, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää molempia esittelijöitä ja varjostelijoita hyvästä työstä tämän aiheen parissa. aikataulua on kiristetty, että voisimme saada valiokunnissa äänestykset käytyä ennen kuin 29. päivä toukokuuta meillä asiaa käsitellään neuvostossa. Näin voimme toivottavasti vaikuttaa neuvoston keskusteluun. Minä olen käsitellyt molempia mietintöjä, olen varjoesittelijänä molemmissa ja olen ehm, edustaja Dorfmanin äh, mietinnön suhteen esittelijän kanssa täysin samaa mieltä liittyen tähän neuvoston asetuksen 994 kautta 98 rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista. Ja olen esittänyt tarkistuksia, jotta voisin vahvistaa esittelijän kantaa. Esi- tehtiin erityisesti tarkistuksia 3846 ja olen myöskin esittänyt tarkistuksia liittyen palveluihin, jotka ovat mukana listalla. Äänestyksen aikaan huomasimme myöskin, että esittelijä on ottanut ähm, mukaan näitä luonnos, kompromissiluonnoksia jo. Sitten Pietikäisen mietintöön liittyen olen sitä mieltä, että on hyvin tärkeää muistaa johdanto-osassa se, että liittyen päätökseen valtion tuesta vuonna 2013 tammikuuta parlamentti on jo antanut selkeän kantansa liittyen valtion tukeen markkinoilla – olen sitä mieltä, että tämän pitäisi olla selkeä viesti neuvostolle siitä, että kom- parlamentti tukee komissiota näissä tärkeissä asioissa ja minä olen myöskin luonnostellut muutamia tarkistuksia, jotka mielestäni vahvistavat sanktioita ja antavat komissiolle enemmän valtaa. Erityisesti 33, 35, 38 lopulta. myöskin. Odotan innolla varjostelijoiden kokousta ja ratkaisuja kompromissien suhteen. Toivon, että saamme parempia kompromisseja aikaan. Kiitoksia. Indeed, Mr. Kutas, I think I have seen Mrs. Kiitoksia. Pietikäinen saapui juuri paikalle. Eli hän saa seuraavan puheenvuoron toisena esittelijänä. Thank you very much and again. Kiitokset. Niin kaksi eri valiokunnassa käsiteltävää tekstiä yhtä aikaa. No, ei se ole kovin mukavaa, mutta no, joka tapauksessa puhun valtion tuesta suoraan esitän muutaman lyhyen kommentin näistä tarkistuksista. Kaikki suurin piirtein ovatkin aika ongelmattomia. En ole tehnyt tarkistuksia, koska uskoin, että valiokunta itsessään on tehnyt hyvää työtä ja nämä asiat otetaan huomioon periaatteellisesti kuitenkin, kuten viimeksi kuulitte laajasti tuetaan näitä uusia komission esittämiä toimia. Se siis parantaa valtion tuen valvonnan järjestelmää ja komissio voi näin ollen keskittyä suuriin tapauksiin, jotka ovat olennaisia sisämarkkinoiden oikealle toiminnalle, varsinkin kun ajattelemme veronmaksajien etua varainkäytössä. Ja näissä tarkistuksissa on pyydysty, pyritty selventämään muutamia kohtia ehdotuksessa ja ne ovat hyvinkin sopivia minun mielestäni. Ja tässä tuetaan myös sitä, että parlamentti saisi selkeämmän roolin tässä puitteistossa, vaikkakin me kaikki olemme tietoisia siitä, että nykyisissä sopimusmuotoiluissa meillä ei ole virallista tehtävää eikä roolia näissä asioissa, mutta parlamentin tulisi ja pitäisi olla aktiivisemmalla sijalla näissä kysymyksissä. Eli näiden asioiden pitäisi tulla paremmin eurokansan edustajien käsiteltäväksi ja myös sitten nämä yleisemmät kysymykset valtion tuen vääristelmistä ja väärinkäytöistä. Jos ajattelemme komission mahdollisuuksia mm, sakkoihin ja seuraamuksiin, niin tämän pitäisi olla suhteessa parlamentin mielestä tuon rikkeen kokoon ja sitten tarkistukset 26 ja 36 ja 37, joissa puhutaan komission mahdollisuuksista määritellä sakkoja myös niissä tapauksissa, että tietoa, tieto on puutteellista tai sitä on jätetty ilmoittamatta, on myös hyvä. Ja Epnikin ehdotus on hyvä siihen. Siinä on puhuttu siitä, että tämä, näitä menettelyjä toki täytyy uudistaa, mutta kolmansien osapuolten ja yksittäisten kansalaisten mahdollisuus valitusten esittämiseen tulee käsitellä uudelleen ja tätä roolia täytyy tulevaisuudessa tehostaa, enkä ollenkaan epäile, etteikö tämä olisi myös komission tavoite ja valiokunnan tavoite asetuksen ongelmista sen verran, että ensi viikon alkuun pyritään, pyrin esittämään välitysratkaisuja, jotta kaikki voisivat hyväksyä tämän. Kiitokset. Eh, Kiitoksia. Allesta ei ole kukaan paikalla, ei myöskään vihreistä. Eli Epping saa puheenvuoron, joka on kummankin mietinnön varjoesittelijä. President, I will speak on... Niin, puhun nyt EKRn puolesta, en Alden tai Vihreiden. He ovat nyt poissa ja ilmeisesti vihreät ja ALDE eivät ole kiinnostuneita kilpailupolitiikasta. No, valtion avun uudistaminen liittyy kumpaankin mietintöön. Ja ymmärrän ja tuen, että meidän pitää valtavirtaistaa ja kohdentaa toimintaamme, mutta tarkoituksena ei ole hoitaa komission asioita. Meidän ei pidä antaa vapautuksia liian monelle talouden alalle tai sulkea pois niitä, jotka voivat vaikuttaa kestävään valtion apujärjestelmään. Eli meidän pitää olla valppaina, kun rajoitamme mahdollisuutta, että yksittäiset kansalaiset voivat esittää valituksia. Jo nyt on riittävästi mekanismeja, joilla voidaan pitää asiattomat valitukset etäällä. Eli meidän ei pidä lisätä uusia kategorioita tähän luetteloon. Jos annetaan lisää vapautuksia useammille aloille, niin se voi luoda hämmennystä kun nämä alat voitaisiin jo kattaa olemassa olevien kategorioin. Olisi järkevää varmistaa, että meillä on selkeät ja toimivat säännöt. Ja vastustan myöskin automaattisia vapautuksia ilmoitusmenettelystä valtionavun osalta hankkeissa, jotka saavat yhteisrahoitusta EUlta. Mielestäni on vaarallista olettaa, että EUn yhteisrahoitus automaattisesti – takaa sen, että noudatetaan valtion apusääntöjä. Eli odottelen rakentavaa keskustelua kompromissitarkistuksista. Kiitos. Dit, uh... Kiitoksia. Täällä ei ole Guestakaan ketään paikalla. Eli komissio, onko joku komissiosta, joka haluaa käyttää puheenvuoron? Uh, thank you. We don't have any... Kiitoksia. Meillä ei ole mitään erityishuomioita. Voisin mainita vain sen, että molemmista asioista keskustellaan tänä aamuna ja tänä iltapäivällä neuvostossa. Toivottavasti tämä on viimeinen neuvoston kokous. Otamme luonnollisesti kaikki parlamentin huomiot kuullaksemme. Kiitoksia. Mrs. Meloso. Kiitoksia. Eli sitten vielä esittelijät. Ensin Dorfman, olkaa hyvä. Ja herzlichen Dank. Kiitoksia. Minulla ei oikeastaan mitään lisättävää. Varjoesittelijät ovat esittäneet kantansa. Meillä on varjoesittelijöiden kokous tulossa ja tuen täysin sitä, mitä Kutas sanoi. Eli äänestys pitäisi toimittaa nopeasti, jotta voimme sitten vaikuttaa neuvoston päätöksiin. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Pietikäinen. Thank you for your comments and I said, uh, I'll... Kiitokset. Ja kuten sanoin, niin minä pyrin saamaan tarkistukset uh, valmiiksi varjoesittelijöille lähetettäväksi ensi viikon alkuun mennessä. Kiitos. Thank you very much indeed, Mrs. Pitkanen. Kiitoksia. Kuten Dorfman totesi, varjoesittelyiden kokous on tulossa 14. toukokuuta. Ja näitä, näistä äänestetään sitten 20. toukokuuta ja täysistunnossa näistä äänestetään heinäkuussa. Nyt sitten aamupäivän esityslista on käyty läpi. Ja jatkamme kohdasta yhdeksän, eli taloudellinen vuoropuhelu euroryhmän puheenjohtajan kanssa. ilmeisesti samassa salissa kello 14. Eli tämä on kello 14 tässä kokoussalissa. Kiitoksia.